Puheenjohtajan mikrofoni. Puheenjohtaja antaa nyt loppupuheenvuoron, olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia äh, puheenjohtaja. Äh, minulla se vaikutelma, että nämä viimeiset sanat olivat jo, antavat osvittaa siitä, mitä loppupuheenvuoro voisi olla. Haluaisin kiittää kaikkia sydämellisesti tästä keskustelusta. Minulle tämä oli ihan tällainen myönteinen déjà vu-kokemus teen tätä jo toistamiseen ja ensimmäisellä kerrallakin minulla oli se vaikutelma, että tämä on vähemmän kuuleminen kuin keskustelu ja vuoropuhelu. Tämä on myös minun näkemykseni työstä teidän kanssanne tulevaisuudessa, että yhteisessä keskustelussa, myönteisessä keskustelussa pääsemme tuloksiin, jotka vievät meitä sitten eteenpäin. Emme tietenkään tule aina olemaan sataprosenttisesti samaa mieltä ja äh, todellisessa demokratiassa tämä ei olekaan realistista, mutta ei se ole traagistakaan, päinvastoin. Tärkeää on se, että meillä kaikilla on yhteinen halu eh, tehdä jotain eh, kansalaistemme puolesta, eh, huolehtia siitä, että eurooppalainen hanke etenee, että Euroopan edut tulevaisuudessakin ovat taatut ehkä jopa paremmin, ja että kun takaamme näitä eurooppalaisia etuja, niin edistämme myös kehitystä naapurimaissamme niin, että tilanne siellä paranee ihmisille, siitä tulee turvallisempi tulevaisuus, jossa on parempia tulevaisuuden näkymiä niin, että nämä ihmiset voivat myös luoda tulevaisuutta näissä maissa ja että heillä olisi tulevaisuus myös lapsille ja lasten lapsille. Minä toivoisin, että täällä Euroopassa olisi tällaista aivojen liikkuvuutta, että ihmiset voivat vapaasti liikkua, vapaasti päättää ja hyödyntää mahdollisuuksia siellä, missä niitä on. Jos me seuraavan viiden vuoden aikana voimme eh, tätä asiaa edistää, niin silloin olemme jo eh, tehneet suuren askeleen eteenpäin. Ja voin vain sanoa teille, että minä olen valmis tähän eh, työskentelemään viisi vuotta sitoutuneesti ja innostuneesti ja luotan teidän tukeenne tässä. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset komission jäsen. Näette, että olitte täällä ystävien joukossa, muuten ette ystävällisiä suosionosoituksia olisi saanut. Voitte kyllä kuvitella, että vuosien mittaan voimme olla vähän vähemmänkin ystävällisiä tilanteen tullessa, mutta kyllä tämän, nämä suosionosoitukset varmaan jo antoivat osviittaa tulevasta arviostamme teidän nimityksenne suhteen. Kiitoksia tilannekuvauksestanne, kiitoksia vastauksistanne. Varmaankaan kaikki eivät ole yhtä mieltä kaikista vastauksistanne. Olisihan se nyt paha asia, jos kaikki olisimme kaikesta yhtä mieltä, mutta olen aivan varma siitä, että yhteistyömme tulee sujumaan hienosti. Ja jos me nyt sellaisen mukavasävyisen kirjeen kirjoitamme, niin voinen tässä vaiheessa jo tarjota teille tuleville viidelle vuodelle hyvää yhteistyötä. Sydämiset kiitokset. Koordinaattorit kokoontuvat nyt 4Q1 salissa arvioidakseen tämän kuulemistilaisuuden.